Aloitetaanpa sitten äänestysselitykset. Ensin Grostetin mietinnöstä. Röler. Mr. Rode. Rode. Where is he? Yeah, sorry. Sorry, Chair, I'm here. Behind. Täällä olen, puhemies. Täällä takana lavet et historisk kompromis. Jeg tror, det er mest historiske, den historisk mest... Tämä on todellinen historiallinen kompromissi. Tämä on tärkeimpiä asioita, mitä on tehty niillä kausina, kun minä olen täällä parlamentissa ollut. Tässä on kyseessä nyt kahden toistaan kaukana olleen tahon välinen yhteisymmärrys. Toisaalta parlamentti ja toisaalta neuvosto vihdoin pitkän työn jälkeen ollaan päästy sellaiseen kompromissiin, joka on myönteinen potilaille. Näin voidaan välttyä näiltä pitkiltä jonoilta odotuksilta ja tämä edistää myös taloudellista ja lääketieteellistä kontrollia. Tästä on hyötyä potilaille, jäsenvaltioille, kaikille. Voimme onnitella neuvottelijoita tästä tuloksesta ja erityisesti onnittelisin kansalaisia. Kiitos. Thank you very much, Mr. Rode. Kiitos, Rode. Voisitteko olla hiljaa poistuessanne? Älkää metelöikö, kun poistutte salista. Seuraavana Mastella. Mr. Mastella. Mastella. Tente. Rouva puhemies, olen täällä tähän päivään saakka on ollut liikaa epävarmuutta siinä, miten voi päästä hoitoon ja miten korvataan sitten rajat ylittävät sairaanhoitokulut. Tämä asiakirja mahdollistaa sen, että kansalaiset Euroopan alueella voivat saada tiettyjä terveyspalveluja ja heillä on oikeudet näihin. Ei pidä lannistaa niitä, jotka tarvitsevat rajat ylittäviä terveyspalveluja ja ne ovatkin todella tarpeen. Nyt voimme saada selkeämmin tietoa, enemmän tietoa sen jälkeen, kun tätä sääntöä voidaan ryhtyä noudattamaan. Tämä riippuu siitä, missä on ja nyt kun ajatellaan, että kansalaisilla on uusia mahdollisuuksia ja erityisesti tämä on hyvä tilanne niille, joilla on taloudellisia rajoitteita ja vaikeuksia. Sitten eh, Perelo Ramirez, Rodriguez. Gracias, señora presidenta. Kiitos puhemies. Espanjan sosialistivaltuuskunta on äänestänyt tämän puolesta, niin kuin muunkin ryhmä, mutta en voi täältä poistua sanomatta, että olen huolestunut – tänne on otettu mukaan elinsiirrot, vaikka ympäristövaliokunta tätä vastusti. Komissio halusi ne tänne ottaa. Toivottavasti tämä ei kuitenkaan vaikeuta sen lainsäädännön toimintaa, joka äskettäin täällä täysistunnossa hyväksyttiin. Sitä tuettiin hyvin laajalti ja me aiomme valvoa sitä, ettei tämä vaikeuttaisi nyt sellaista työtä, mitä tehdään esimerkiksi Espanjassa elinsiirto järjestöjen toimesta. Me halusimme 20 000 ihmistä pelastaa tällä direktiivillä ja myös toimintasuunnitelmalla. Eli siis aiomme hyvin tarkkaan seurata, miten tämä direktiivi näin toteutuu tältä osin. Keitosten Messerschmidt. Tak formand. Vi står igen i dag med en sag, som er drevet fra... Kiitos puhemies. Jälleen on kyse asiasta, jota etenkin EU-tuomioistuin on säädellyt, eivätkä niinkään kansojen valitsemat instituutiot tähän päivään asti. Nyt tietenkin kansalaisten mahdollisuuksia saada kunnollista terveydenhuoltoa parannetaan, mutta tämän direktiivin haitat ovat suuremmat kuin sen hyödyt. Jossakin maassa paine voi tulla niin suureksi hoitopaine, että odotuslistat ovat todella pitkiä. Jos esimerkiksi Tanskan tai Saksan tai Alankomaiden lääkäri lähettää potilaita pois, niin se ei ole tasapuolista kohtelua ja omat kansalaiset voivat jäädä silloin huonompaan asemaan. Siitä huolimatta, että oman maan kansalaiset ovat maksaneet veroja saadakseen hoitoa. Näin ollen siis haitat ovat selvästi hyötyjä suuremmat. Higgins. Thank you, Madam President. Um... Kiitos puhemies. Messerschmitt on aivan oikeassa. EU-tuomioistuin on todellakin hoitanut tätä asiaa pitkälti tähän asti, mutta mielestäni tämä mietintö on hyvä ja onnittelen Grostetia Potilaiden on saatava selvää ja avointa tietoa hoidostaan. Ja esimerkiksi harvinaisia tauteja sairastavat ihmiset voivat hyötyä rajat ylittävästä hoidosta ja diagnosoinnista, kunhan hoitoa on saatavana siinä jäsenvaltiossa, jonka potilaat haluavat valita. Hoidon pitää perustua tarpeisiin eikä esimerkiksi varakkuuteen. Direktiivi myös sallii yhteistyön jäsenvaltioiden välillä ja lääketieteellinen turismi ei tästä saa tukea tästä direktiivistä. Tämä on hyvä askel yhteistyön suuntaan ja mielestäni tämä on hyvä päivä eurooppalaisille potilaille. Kiitoksia seurana kollega Ligrip. Euh, Minä tahdon myös äänestää tästä tämän puolesta Krostetin tekstistä ja äänestinkin sen puolesta rajat ylittävistä terveyspalveluista. Minä olen kovasti iloinen siitä, miten tämä vie eteenpäin potilaiden liikkuvuutta Euroopassa. Ja tämä, tässä on ollut paljon työtä parlamentissa. Tämä täsmentää ja selventää lainsäädäntöä siitä, miten Euroopan kansalaiset voivat saada terveyspalveluja muussa valtiossa kuin kotivaltiossaan ja erityisesti tässä puhutaan korvauskysymyksistä. Erityisesti ajattelen näistä, näitä hyvin sairaista, sairaita henki ihmisiä, jotka tarvitsevat erityispalveluita ongelmiinsa. Minun mielestäni tämä on hyvin käytännönläheinen ehdotus. Tämä luo uutta lainsäädäntöä eurooppalaisille kansalaisille. Tämä puhuu todellakin Euroopan kansalaisista ja tämä, tämä on unionin kansalaisten liikkuvuuden yksi olennaisin asia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä äänestin Krostetin mietinnön puolesta. Sen vuoksi, että me vihdoinkin voisimme panna täytäntöön pitkien neuvottelujen tulokset. Kompromissi on hyvä ja se perustuu potilaiden oikeuksiin. Ja siinä myös varmistetaan kansallisten terveyspalvelujen edut. Puolan kaltaisissa maissa terveydenhuolto ulkomailla tarkoittaa sitä, että potilaat saavat tasapuoliset mahdollisuudet saada hoitoa. Meillä on pitkät jonot leikkauksiin ja jotkut potilaat eivät saa nopeasti hoitoa. Monissa tapauksissa aika on todella tärkeä tekijä. Kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus valita oma leikkaus maansa tai se, odottavatko he leikkausjonossa kotimaassaan. Ja tämä mahdollisuus on tärkeä askel eteenpäin. Toivottavasti koko Euroopan unioni kattavasti voi saada terveydenhoitopalveluista myös kulu, kuluistansa korvaukset. Rajat ylittävät terveydenhuoltopalvelut ovat myös tärkeä osa sisämarkkinoita ja toivottavasti tämä tuo myös kilpailua terveydenhuoltopalveluihin ja nostaa niiden tasoa. Kiitoksia. Meidän täytyy kuulla vielä 40 äänestysselitystä, joten pitäkääpäs ajoista kiinni. Kollega Miginis. President. Kiitoksia rouva puhemies. Haluaisin todeta, että olen tyytyväinen tähän direktiivitekstiin, mutta meidän täytyy muistaa, että piru piilee yksityiskohdissa. Meidän täytyy muistaa, että direktiivi astuu voimaan vasta 13 kuukauden päästä, mutta kansalaiset voivat rajat ylittävästi liikkua saadakseen terveydenhuoltopalveluita ja saavat korvauksen myöskin näistä hoitotoimenpiteistä. Joten vaikkakin jo tänään tai tänäänkin jo ihmiset liikkuvat rajat ylittävästi ja hakevat hoitoa muualta. Jotka haluavat saada yksityiskohtaista tietoa direktiivistä, niin voivat saada sitä omilta niin Internetin välityksellä ihmiset meitä seuraavat ja ehkä he voisivat käydä katsomassa näitä sivuja ja katsovat sieltä sitten näitä kysymyksiä ja vastauksia. Meidän täytyy antaa kansalaisille tietoa tästä rajat ylittävästä terveydenhuoltopalvelujärjestelmästä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega pani Kiitos. hyvä puhemies. Eurooppalaiset ovat yhä liikkuvampia. Työskentelemme, matkustelemme ja haemme terveydenhuoltopalvelujakin rajat ylittävästi. Ihmisillä pitäisi olla oikeus terveydenhuoltopalveluun tarvittaessa toisessa valtiossa. Tietysti meillä täytyy olla asianmukaiset välineet, joilla voidaan estää niin kutsutaan terveysmatkailua. Mutta samalla täytyy mahdollistaa niille potilaille, jotka todella tarvitsevat hoitaa ulkomailla sen saanti. Ajattelen erityisesti sellaisia sairauksia, joita voidaan hoitaa vain erityisissä asiantuntijakeskuksissa toisessa maassa. Meidän täytyy myös muistaa kansalliset terveydenhuoltopalvelut

Niin, olen iloinen tästä yhteisymmärryksestä, johon tänään päästiin. Sillä varmistetaan potilaille, potilaille mahdollisuus suhteellisella tasavertaisella tavalla saada hoitoja rajat ylittävästi. Monet täällä ovat sanoneet jo sen, että tämä ehdotus on mennyt eteenpäin koska yhdistyneen kuningaskunnan potilaat ovat haastaneet tämän järjestelmän ja tuomioistuin on antanut päätöksensä. Meidän täytyy varmistaa nyt se, että kansalaiset, kansalaisten oikeudet on otettu huomioon ja meidän täytyy nämä oikeudet myös linkittää lainsäädäntöön. Ja tässähän parlamentilla on tärkeä rooli. Tässä on vielä asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. Ajatellaanpa nyt vaikka lääkemääräysten keskinäinen tunnustaminen, tämä on erittäin tärkeää. Tässä ei kysymys pelkästään terveydenhuollosta, vaan myös jälkikäteishoidosta. Tässä on vielä paljon yksityiskohtia hoitamatta. Ja lopuksi puhemies, nykyisessä talouskriisissä monet kansalaiset kysyvät, toimiiko Euroopan unioni, antaako se mitään kansalaisille. Tämä on vielä avoin kysymys, mutta tänä päivänä me voimme jollain varmuudella sanoa, että kyllä Euroopan unioni toimii. Kiitoksia. Seuraavana kollega Button. Rouva puhemies, minä äänestin tätä tekstiä vastaan, koska se tarkoittaa vain ja ainoastaan uutta työtaakkaa ja rahoituksesta taakkaa kansalaisillemme. Me tiedämme, että meillä on olemassa kansainvälinen järjestelmä ja me tiedämme, että nykyisiäkin järjestelmiä käytetään väärin ja se johtaa monien miljardien tappioihin vuositasolla. Ja minä tiedän, että erityisesti Lontoossa kansalaiset joutuvat kantamaan tämän uudelleen syntyneen taakan. Meidän täytyy muistaa, että tästä voivat nauttia myöskin Britanniassa sellaiset, jotka eivät ole Britanniassa koskaan maksaneet veroja. Ja minä tiedän, että tätä järjestelmää ei voida käytännössä toteuttaa. Meidän täytyy varmistaa, että Britanniassa ihmiset saavat tarvittaessa apua, mutta kenenkään ei pitäisi päästä maahamme nauttimaan näistä palvelusta, mikäli eivät ole kykeneviä maksamaan myöskään sosiaaliturvamaksuja. Ja meidän täytyy todellakin pitää tämä mielessä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Takkula arvoisa puhemies pidän erittäin hyvänä että tämä historiallinen kompromissi lopultakin löytyi parlamentin ja neuvoston välillä ja voi sanoa että tämän rajat ylittävän terveydenhoidon asetuksen kautta sitten voidaan monissa jäsenvaltioissa purkaa niitä jonoja joita on päässyt syntymään ja tätä kautta voidaan parhaita käytäntöjä vaihtaa. tässä on tärkeää huolehtia siitä että potilaiden etu tai potilaiden oikeudet toteutuvat. yhtä tärkeää on myös muistaa se että potilasturvallisuus on tärkeä asia. kun me teemme yhteistyötä yli rajojen niin katsotaan että kaikkialla nämä terveydenhuollon ja hoidon standardit ovat kunnossa. arvoisa puhemies tervehdin siis ilolla tätä grostetin mietintöä ja toivon että tämä tulee edistämään eurooppalaista kansanterveyttä ja tätä kautta voidaan pelastaa monia ihmisiä ja nopeuttaa heidän parantumistaan. kiitoksia. ich Mielestäni on tärkeää, että kansallisia verotusjärjestelmiä ei käytetä eräänlaisena kapulana rattaissa, kun katsotaan yhtenäismarkkinoiden suuntaan. Mehän tiedämme, että Unkarista on löytynyt negatiivinen esimerkki, eli on käytetty varoja kriisin rahoittamiseksi. Se ei ole hyvä asia, sillä meidän täytyy muistaa, että erityisesti energiasektori on joutunut tämän kourussa kamppailemaan ja toivottavasti terveyspalveluilla, terveyspalveluilla käytössä olevia varoja ei käytetä näiden aukkojen paikkaamiseen, koska minä tiedän, että tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että tässä rikotaan sisämarkkinalainsäädäntöä vastaan. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Madam President. Kiitoksia rouva puhemies ja hyvää uutta vuotta. On upea nähdä teidät siellä puhemiehen paikalla. Eräs seikka, josta me olemme kokonaisuudessaan täällä parlamentissa yhtä mieltä, on se, että me tuemme ja haluamme toimivat yhtenäismarkkinat ja kun äänestäjäni ottavat yhteyttä minuun ja sanovat, että hän ei saa omassa vaalipiirissään hyvää palvelua ja hän haluaisi matkustaa toiseen jäsenvaltioon paremman terveydenhuollon perässä, niin he eivät tiedä, mikä heidän oikeudellinen asemansa on. Tämän vuoksi minä ja monet muut olemme tyytyväisiä tähän mietintöön ja sen hyväksyntään tänään terve- rajat ylittävästä terveydenhuoltopalvelusta. Me toivomme, että niissä paikoissa, joissa potilaat saavat huonoa palvelua, he äänestäisivät jaloissaan, jaloillaan tämän direktiivin avulla ja kävisivät hakemassa toisesta jäsenvaltiosta terveydenhuoltopalveluja. Näin tulisi paineita myös kansallisille järjestelmille niin, että ne vastaisivat potilaiden tarpeisiin. Meidän täytyy varmistaa se, että helpotamme tätä menettelyä, jonka mukaisesti jäsenvaltiot voivat äh, vaatia korvauksia äh, näistä terveydenhuoltopalveluista. Mutta kun tämä ongelma ratkaistaan, niin tämä direktiivi on varmasti sellainen, joka toimii. Kiitoksia. Näin seuraavaan asiaan vapaaehtoiset FLET-kumppanuussopimukset. Ensimmäisenä kollega Higgins. Dr. Kiitoksia, herra puhemies. Minä äänestin päätöslausema luonnoksen puolesta EUn ja Kamerunin sekä Kongon äh, tasavallan sopimuksen puolesta. On erittäin tärkeää, että trooppisia metsiä suojellaan, jotta voidaan pitää kiinni tasapainosta ekojärjestelmässä. On erittäin, erittäin tärkeää myös metsien alkuperäisväestöä suojella. Nämä henkilöt ovat suuren paineen alla, koska heidän ympäristöönsä tuhotaan suurten yritysten toimista. Näiden henkilöiden elinehtona on nämä metsät. Tämän vuoksi minä olen esittänyt tarkistuksen, jonka mukaan metsät ja metsäteollisuus täytyisi asettaa julkiseen omistukseen ja sitä täytyisi demokraattisesti valvoa työntekijöiden ja alkuperäiskansojen toimesta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana Martinin tekstiin ensimmäisenä kollega Schmidt. Frihandel er reelt set den eneste vej til velstand. Kiitokset. Niin. Tämä on ainoa reitti, joka johtaa meidät oikeaan taloudelliseen hyvinvointiin tämä uusi ratkaisumme, mutta meidän täytyy myös puuttua kehittymässä oleviin valtioihin. Näiden aloitteiden pohjalta me haluamme kehittää koko maapalloamme, jos ajatellaan näitä suuria kumppanuus- ja strategiasopimuksia, joita maailmassa on tehty, niin näyttää siltä, että niiden pohjalta päästään eteenpäin aika nopeastikin. Meillä on Merkosurin kanssa sopimus, ASEANin kanssa sopimus, mutta ne, jotka jäävät ikään kuin sitten täysin maapalloistumisen ulkopuolelle, niin ne olemme me, meidän valtiomme täällä Euroopan unionissa. Me, me olen täysin sitä mieltä, että tällaisia vapaakauppasopimuksia todella todellakin täytyy saada aikaan entistä enemmän. No entä sitten, jos ajattelen Kiinaa, Yhdysvaltoja ja Intiaa, siellähän meidän työ, sinnehän meidän työpaikkamme ovat kaikki kaikonneet. Ja sen pohjalta emme voi odottaa kehitystä täällä. Kiitoksia seuraavana kollega Kamal. Kiitoksia puhemies. On sanottu, että vakau- kaikista vakaimmat valtiot ovat myös menestyneimpiä ja päinvastoin. Meidän täytyisi tunnustaa tässä nyt vapakaupan rooli. Valitettavasti mitä tulee kansainvälisiin keskusteluihin tässä, niin VTO Doha-kierros on umpikujassa. Ja yhä enemmän eri valtiot tekevät kahdenvälisiä sopimuksia. Me voimme saada vapakauppasopimusten hyödyt monille köyhien valtioiden kansalaisille. Mutta loppujen lopuksi meidän pitäisi kuitenkin enemmän keskittyä kuluttajiin eikä tuottajien intresseihin. Molemmat kuluttajat ovat kysyneet minulta, miksi heillä ei ole samoja vaihtoehtoja palvelujen saannissa kuin meillä länsimaissa. Yksi tavoista, jolla voimme auttaa heitä, on se, että luodaan vapaa kauppaa, jotta kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa. Kiitoksia. Pitkän aikaa Tyynenmeri on ollut EUn toimisien keskiössä ja nyt olen tyytyväinen vuodessani huomioida, että Fitchin ja Papuan uusi Ginean toimet johtavat kumppanuussopimukseen, koska se auttaa sekä meitä toimimaan vapaammin kaupan suhteen, mutta se tarkoittaa myöskin näiden kyseisten alueiden välistä vapaapaa kauppaa. Ja sopimuksen hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että alkuperäismerkinnät kalastuspuolella todellakin toteutuvat ja antavat Tyynemeren alueen kansalaisille mahdollisuuden antaa omille toimilleen lisäarvoa. Me tiedämme, että monet tuovat Äh, kalatuotteita maahansa, vaikka meret ovat pullollaan kalaa. Mutta nyt heillä on mahdollisuudet myöskin tuottaa näistä saamistaan saaliista kalatuotteita ja viedä niitä Euroopan unionin alueelle. Tämä on uusi askel ja minun mielestäni sitä kautta voidaan vähentää myöskin köyhyyttä. Kiitoksia. Kiitoksia näin seuraavaan asian kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa. Ensimmäisenä kollega Matera, olkaa hyvä. Presidente, oggi ho espresso il mio voto a favore dell'interrogazione. Kiitoksia. Niin minä äänestin tämän puolesta kansainvälisestä adoptiosta. Tämä on, tässä nyt yritetään pyrkiä johdonmukaisempaan menettelytapaan perheen saada lapsen sellaisesta valtiosta, jossa tuolla lapsella ei omaa perhettä ole. Tässä puhutaan unionin ty- viranomaisista ja on hyvin merkittävää taata se, että lapsen paras otetaan huomioon ja lapsen oikeudet myös ja vältetään ihmiskauppa ja lasten kauppa. Tässä puhutaan kansainvälisestä adoptiosta, myös ikään kuin hankaloittavana tekijänä juuri byrokratian näkökulmasta, koska usein nämä menettelytavat ovat niin vaikeita, että adoptio on käytännössä mahdotonta. Nykyisellään on huomattava määrä orpoja eri maailman maissa ja myös satoja, kymmeniä tuhansia Euroopan unionin valtioissa. Esimerkiksi meidän täytyy miettiä Romaniaa ja muita valtioita, jotka sieltä, sieltä voitaisiin myös antaa lapsia enemmän kansainvälisen adoption. Kiitos seuraavana kollega Seskova. Kiitoksia hyvä puhemies. Minä itse en, en voinut olla läsnä, kun keskusteltiin maanantaina tästä asiasta ja haluaisin hyödyntää nyt mahdollisuutta ilmaistakseni täyden tukeni tälle päätöslauselmalle. Toivon, että seuraavat askelet johtavat siihen, että byrokratian määrä kansainvälisissä adoptiotapauksissa vähenee ja että pystytään valvomaan paremmin sitä, mitä adoption jälkeen tapahtuu. Kiitos. McInnes. Madam President. McInnes. I think that... Rouva puhemies, monet parlamentin edustajat eivät välttämättä tiedä, millä tavalla tätä asiaa käsitellä laajalla rintamalla. Minun mielestäni ei ole hyvä, jos näin toimitaan. Jos me todellakin haluamme panna kans lasten edut etusijalle, niin kuin me täällä tämän päätöslauselman luonnoksen myötä olemme tehneet, niin minun mielestäni siitä on hyötyä kaikille lapsille, riippumatta heidän alkuperästään. Mielestäni on erittäin tärkeää, ettemme osoita sormella tiettyyn jäsenvaltioon, vaan että toteamme, että kaikista maista löytyy hylättyjä lapsia tai lapsia, joita ei ole voitu omassa perheessään hoitaa riittävän hyvällä tavalla ja että he tarvitsevat muuta tukea. Ja minä tiedän, että on olemassa monia perheitä, jotka haluavat tarjota rakastavan kodin lapselle ja meidän täytyy kuitenkin myöskin varmistaa, että riittävää valvontakin toteutetaan ne, jotka saavat adoptoitua lapsen, niin joutuvat melko hankalaan tilanteeseen, hankalampaan usein kuin jos he olisivat saaneet biologisen lapsen. Kiitoksia. No niin, mikrofoni näyttää toimivankin. Kiitos puhemies. Minä mietin kaikkia niitä pareja maailmassa, joilla on, kaikki, on vaikeuksia adoptoida lapsi. Adoptio on hyvin merkittävän ja valtavan rakkauden ohjeen osoitus sellaisille lapsille, jotka eivät valitettavasti voi luottaa läheistensä apuun. Nämä lapset on hyljätty ja heidän täytyy pyrkiä omia haavojansa hoitamaan ja sen takia tällaisen uuden lainsäädännön kehittäminen on äärettömän merkittävää. Unionin täytyy taata se, että tällaista, tätä ei pidettäisi ikään kuin vain utopistisena tulevaisuuden kuvana, vaan todellisena tule, todellisuutena ja meidän täytyy näitä kansainvälisiä sääntöjä pystyä yksinkertaistamaan ja poistamaan erinäisiä hallinnollisia esteitä adoption tieltä, joiden pohjalta lapsen etu jää huomiotta. Kiitos. Seuraavana edustaja Dots. President. Uh, Kiitoksia, rouva puhemies. Olen iloinen tästä tänään äänestetyistä kansainvälistä adoptiota käsittelevästä päätöslauselmasta. Monet vaalipiireni henkilöt ovat todella tehneet kaikkensa ja käyneet läpi tämän prosessin. Ja on todella ihanaa nähdä ilo vanhempien ja lasten kasvoilla, kun prosessi on saatettu loppuun. Kovin usein tämä prosessi on hyvin pitkä tie ja saattaa viedä monia vuosia. Päätöslauselmassa sanotaan, että tämä prosessi on usein liian, byrokratia, liian byrokraattinen ja on oikein, että me parlamenttina pohdimme sitten, mitä tätä prosessia voitaisiin valtavirtaviivaistaa. Kaikista tärkeintä tässä on kuitenkin lasten tarpeet ja turvallisuus. Monet näistä lapsista ovat suuren avun tarpeessa. Tässä täytyy olla turvalausekkeita, joiden avulla suojellaan lapsia, mutta usein vaikuttaa siltä, että potentiaaliset rakastavat vanhemmat, prosessi on liian kova heille ja he luopuvat siitä ja tässä menee kyllä sitten lasten oikeudetkin vesittyvät. Kiitoksia. Edustaja Muscardini. In Europa, dam- Kiitos puhemies. Jo vuosia sitten Euroopassa on keskusteltu tästä kansainvälisestä adoptiongelmasta. Vie, lopultakin olemme saaneet tällaisen päätöslauselman ja voimme tuoda toivoa aina vain monimutkaistuvaan asiaan. Uusia valtioita on lisääntynyt, liittynyt tähän unioniin ja me olemme joutuneet havaitsemaan, että entistä vaikeampaa on parien saada lapsivaltioista, näistä valtioista ja tarjota tällaisille lapsille perhe ja rakastava ympäristö kaikkien kärsimysten jälkeen. Jatkuvasti hallinnolliset menettelyt vain lisääntyvät ja näin lasten siirtäminen valtiosta toiseen on paljon hankalampaa ja näin lasten hyväksikäyttö ja elinkauppa ainoastaan pääsee rehottamaan. Tiedämme, että tarvitaan nyt menettelytapojen nopeuttamista kansainvälisellä tasolla, jotta todellakin voimme päästä päästä eurooppalaiseen tehokkaaseen adoptiomenettelyyn. Kiitos. Seuraavana edustaja Görling. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin kiittää teitä tästä tehokkaasta kokouksen hoitamisesta. Ongelmana tässä on se, että kansainvälinen adoptio on tärkeä asia. Sen pitää toimia kunnolla ja olen erittäin tyytyväinen tähän päätöslausumatekstiin. Siinähän todetaan, niin kuin monissa muissakin teksteissä on sanottu. Täällä viitataan hyviin muotoiluihin peru- ja perusteluihin. Mm, ja haluaisin kuitenkin todeta jotain siitä, mitä minä olen elämäni aikana oppinut. Kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että laadimme jotain tekstiä ja että me vain yksinkertaistetusti muotoilemme asiat, vaan että me yritämme hoitaa asiat kansalaisten intressien mukaisesti. Minun mielestäni on tärkeää, että me ryhdymme sanoista tekoihin, pääsemme eroon byrokratiasta ja sitä kautta parannamme tilannetta, koska jos emme siihen pääse, niin silloin vain toistamme sitä, mitä olemme tehneet tähänkin mennessä ja se vaan heikentää tilannetta entisestään. Kiitoksia. Kiitoksia seuraan edustaja Takkula. Arvoisa puhemies, myös osaltani haluan lausua ilon tästä päätöslauselmasta koskien kansainvälistä adoptiota. olen saanut läheltä seurata muutamaa tällaista tapausta ja tiedän että on tällä hetkellä erittäin paljon byrokratiaa niissä ja on hyvä että byrokratiaa voidaan purkaa ja sitä kautta näitä prosesseja nopeuttaa mutta myös tehdä enemmän läpinäkyväksi koska kaikkien etu on se että mitään epäeettistä ei liity näihin minkäänlaista ihmiskauppaan tai lapsikauppaan viittaavaa on erittäin tärkeää myös huolehtia siitä että lapsi ei ole mikään väline vaan lapsi joka adoption kautta sitten löytää rakastavan kodin on ja tulee siellä kohdelluksi ainutkertaisena arvokkaana yksilönä. minun mielestäni on erittäin tärkeää että lapsella olisi mahdollisuus ja oikeus isään ja äitiin ja sen vuoksi on tärkeää myös kun näitä adoptiopäätöksiä tehdään ottaa huomioon tällainen kokonaistilanne perheessä ne ovat hyvin herkkiä kysymyksiä me tiedämme sen että joidenkin tutkimusten mukaan mehän kannamme dnasssamme jopa kulttuurista perimäämme mutta on tärkeää huolehtia siitä että lapsi voisi saada hyvän ja rakastavan kodin ja sellaisen kulttuuriympäristön missä hän voi kasvaa ja kehittyä tasapainoiseksi ihmiseksi ja kansalaiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme EUn ja Serbian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen. Kollega Messerschmidt. Er- Kiitokset. Niin. Tämä valtio on joutunut kärsimään viime vuosien aikana huomattavia kärsimyksiä ja myös vuosituhansien aikana sinne on hyökännyt milloin kukakin naapuri. Ja nyt meillä on mahdollisuus pystyä kääntämään tämä menneisyyden taakka. Me voimme tuoda toivoa tälle valtiolle näin sopimuksin me tietysti tiedämme kaiken ennen menneisyyden esimerkiksi Naton ja sitten pääkaupungissa tapahtuneet ähm, ähm, murhat ja joukkomurhat. Ja Euroopan unioni ei kovinkaan paljon toiminut juuri silloin missään ja meitä ei siellä niin paljon kunnioiteta, mutta nämä ovat kuitenkin meidän naapureitamme ja me emme voi heitä unohtaa ja täytyy katsoa tulevaan. Kolasik. Seuraavana edustaja Mikolasik. Kiitoksia arvoisa puhemies. Vakautus- ja assosiaatiosopimus EUn ja Serbian välillä luo pohjan läheisille suhteille, jotka perustuvat vastavuoroisuuteen ja yhteisiin etuihin. Ja tämä tulee myös antamaan oman panoksensa Serbian lisävakautukselle sekä koko alueen vakaantumiselle. Tämä on aivan ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä tästä maasta vauraampi ja modernisoida sen taloutta. Uskon kuitenkin, että Serbian täytyy jatkaa demokratiansa ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen parantamista sekä uudistaa oikeuslaitostansa ja julkista hallintoa. Kaiken täytyy toimia tasavertaisuuden periaatteella perusehto Serbian liittymiselle Euroopan unioniin on se, että se voi parantaa ihmisoikeustilannetta ja tehdä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Kiitos. Seuraavana edustaja Kalenovski. Kollega Kalenovski, olkaa hyvä. Do następnej, do następnego raportu. Kiitoksia, mutta halusin oikeastaan käyttää puheenvuoroa seuraavaan aiheeseen liittyen. No, no, no. Matias. Eli Marisa Matiaksen tekstiin liittyen. Tähän. Kirjataan ylös. Seuraavana kollega Hänen. Staff and to all the interpreters for your patience during this unusually long... Face. Kiitoksia, että olette ollut niin kärsivällinen näin pitkässä istunnossa. Euroopan unioni lähestulkoon aina valitsee ylikansallisen tason ja missään se ei ole selvempää kuin sen politiikassa Länsi-Balkanin suuntaan. Me pidämme kaikin keinoin kiinni protektoraateista Bosniassa ja Serbiassa, jopa Makedoniassa. Ja tässä vain luodaan ja pidetään yllä näitä etnisiä rajoja. On erittäin hankalaa saada toimivaa demokratiaa, jos ihmiset joilla ei ole mitään yhteistä, eivät hyväksy ylempää hallintoa. Tässä täytyy olla jonkinlainen kansa ensin, jotta voi olla demokratia. Demokratia siis tarvitsee demoksen. Ja mehän käytämme aina sanaa me. Tässä voi olla monenlaisia lojaalisuuksia, mutta me tarvitsemme jotain muuta kuin ylikansallisen tason. Jos on pelkästään demokratiassa, eh, demokratia ilman demosta, niin silloin on kratos käsissä, eikä tämä toimi. Kiitos. Seuraavana edustaja Diva. You have a problem with your microphone. Mikrofoni näemä aiheuttaa ongelmia. Kyllä vain, niin. Rouva puhemies, tämä on hyvä uutinen. Kun muistellaan, miten pitkän tien Serbia on kulkenut ja ottaen huomioon, mikä Serbian tilanne oli parikymmentä vuotta sitten ja verrataan sitä nykyiseen tilanteeseen, niin kyllähän meidän täytyy sanoa, että kyllä Serbian hallinto on tehnyt erinomaista työtä tänä aikana vaikkakin suhteet Kosovoon ovat hiukan hankalat. Ja kun katsotaan, mitkä ovat suhteet kansainvälisen rikosoikeustuomioistuimeen, ja erityisesti kun katsotaan, millä tavalla hallintojärjestelmä toimii, sen pitää todellakin toimia tehokkaasti. Erityisesti kun katsotaan Kööpenhaminan kriteereitä, niin niihin maan tulisi vastata. Me tiedämme, että sota on ollut vaikea ja nyt Serbia on kykenevä toimimaan kumppanina Euroopan unionin suuntaan ja onnittelut siitä kuuluvat Serbialle. Kiitoksia seuraavana kollega Bilan tästä Katsinin tekstistä. Okay. Kiitoksia, hyvä puhemies. Oma äänestysselitykseni liittyy Serbian mietintöön. EUn ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus on virstan pylväs, kun tämä maa on matkalla kohti EU-jäsenyyttä. Tämä sopimus avaa EUn Serbian suuntaan. Itse tuen tätä sopimusta ja vetoan parlamentin jäseniin että vetoan jäseniin, että tämä ratifioitaisiin mahdollisimman nopeasti. Tämä sopimus myös tarkoittaa sitä, että Serbia tekee yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja että vuoropuhelu Kosovon kanssa myös toimii. Serbian täytyy myös torjua romaniväestöön väestöön kohdistuvaa syrjintää. Olen iloinen ehm, siitä, minkä tuen tämä mietintö on antanut demokratialle ihmisoikeuksille Serbiassa ja samoin se edistää taloudellista ja sosiaalista vaurautta. Kiitoksia seuraavana kollega Stella Alzheimer-tekstiin liittyen. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin äänestin tämän puolesta siitä syystä, että tiedonanto, jonka saimme Alzheimerista ja muista dementioista on oikein hyvä. Minun isäni kärsi tästä sairaudesta samoin kuin iso äitini. Tämä on pitkälti geneettinen sairaus ja me tarvitsemme yhtenävä, yhtenäväistä politiikkaa unionissa. Me haluamme uudistaa yhteistyösopimustamme ja sitä estää, että eri valtioissa on eriäväisyyksiä unionin alueella ja hoitoon pääsyssä. Ja pitäisi myöskin ennalta valmistelevaa diagnoosia parantaa ja lääkitystä yhtenäistä, ja, mutta kuitenkin muistaa jäsenvaltioiden itsenäisyys ja tukeutua tässä hyvien käytänteiden vaihtoon. Me tarvitsemme parempaa koordinointia jäsenvaltioiden välillä, voidaksemme vastata tehokkaammin ja vastuullisemmin tähän haasteeseen ja myös ennaltaehkäisää Alzheimeria ja vastata siitä, että myös hoitohenkilökunta on oikein koulutettua. Tämä järjestelmä voi toimia ainoastaan, mikäli jäsenvaltiot asettavat etusijalle kansalliset toimintasuunnitelmat. Kiitos. Seuraavana edustaja Keli. Kiitoksia, hyvä puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta ja olen iloinen siitä, että tämä mietintö meni äänestyksessä läpi. Olin mukana kaikissa Euroopan parlamentin keskusteluissa, joissa puhuttiin tästä, mutta minulla ei ollut mahdollisuutta käyttää puheaikaa silloin, joten käytän tämän minuutin puheenvuoron nyt muutaman poitin esiin tuomiseksi. Kaikista tärkeintä on se, että me tarvitsemme tutkimusta, jotta löydetään syy Alzheimerin taudille. Mikä rooli erilaisilla tekijöillä, kuten genetiikalla, on tämän taudin synnyssä? Miksi useammat naiset kärsivät tästä sairaudesta kuin miehet? Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Meidän täytyy pystyä vastaamaan niihin, emmekä vastausta löydä ilman tutkimusta. Meidän täytyy löytää hoitomuoto tälle sairaudelle ja me löytää vastaukset kaikki kysymyksiin. Kiitos. Seuraavana edustaja Kalinowski. Kiitoksia, rouva puhemies. Alzheimeria vastaan ei ole vielä löydetty tehokasta hoitomuotoa, parantavaa hoitomuotoa ja yhä useammat sairastuvat Alzheimeriin ja tämä aiheuttaa suuria ongelmia lähitulevaisuudessa. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan potilaiden, vaan myöskin hoitajien ja lähiomaisten asemasta. Teksti korostaa juuri ongelmia ja mitä kautta tilannetta voitaisiin parantaa. Unionin jäsenvaltiot ovat pyrkineet löytämään lähestymistapoja auttaakseen perheitä. Meidän tulisi tukea niitä, jotka kärsivät ja vähentää niiden henkilöiden määrää, jotka kärsivät tilanteesta. Kiitoksia seuraavaksi astmasumutteista. Kollega Higgins, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Itse asiassa pyysin puheaikaa edellisestä, eli Alzheimerin tautia käsittelevästä mietinnöstä. Sopiko näin? Kiitos hyvä puhemies. Pidän tästä mietinnöstä sen vuoksi, että siinä on puututtu hyvin monitahoisella tavalla tähän valtaisaan haasteeseen, eli Alzheimer-tautiin ja muihin dementioihin, niiden ö, oireisiin, hoitoon, parannuskeinoihin. Kun ajatellaan uhkia sairauksien osalta, niin tärkeimmät ovat erilaiset syöpämuodot ja Alzheimerin taudit. Ensin täytyy e, ennaltaehkäistä ja pystyä diagnosoimaan nämä taudit ja sitten löytää hoitomuotoja Alzheimerin tauti löydettiin vuonna 1906, mutta yhäkään me emme tiedä, minkä vuoksi siihen sairastutaan, eikä hoitomuotoja ole. On tärkeää tunnustaa tämä, mutta samalla meidän täytyy pohtia, mitä me teemme diagnoosien parantamiseksi ja toiseksikin, millä tavalla löydetään joku lopullinen hoitomuoto tähän. Kollega Higgins, että ilmeisesti halua käyttää minuutin puheenvuoroa astmasumutteista. Kollegat Muscardini on poistunut, joten hänen puheenvuoroaan emme kuule, ja me kuulemme nyt kollega Kamalin kannanoton Haitin tilanteeseen liittyen. Olkaa hyvä. Kiitoksia ne, jotka ovat käyneet Haitissa tai ovat nähneet kuvia viimeaikaisista tapahtumista, niin tietävät mikä on tilanne. Me kaikki olemme sitä mieltä, että kansalaisjärjestöt ja yhteiskunnan pitäisi ruohonjuuritasolla lähteä tätä asiaa korjaamaan. Kyse on perustarpeiden tyydyttämisestä, mutta mikä on tilanne vuotta myöhemmin? Tekstissä korostetaan muun muassa sitä, että vain lapioita ja kottikärryjä on tarjolla kivimurskan siirtämiseksi. Me tiedämme, että siellä tarvitaan myöskin uusia rekistereitä. Komissiotakin pitäisi patistella toimien tehostamiseksi Haitissa ongelmien ratkaisemiseksi, mutta ilmeisesti tästä puuttuu nyt yksityisen sektorin osallisuus. Jos katsotaan tätä asiaa pitkällä aikavälillä, niin on tietenkin selvää, että me tarvitsemme myöskin yksityisen sektorin panostusta. Tällä hetkellä tietenkin kansalaisjärjestöjen merkitys on suuri. Kiitoksia seuraavan edustaja Diva. Kiitoksia rouva puhemies. 5 prosenttia Haitin romahtaneista raunioista on vuoden jälkeen saatu siivottua pois. Miljoonat ihmiset ovat koodoittomia, 230 000 on kuollut, 300 000 on loukkaantunut ja 15 prosenttia vain jälleenrakennuksesta on tapahtunut. Miksi? Miksi vain 5 prosenttia on romahtaneista taloista siivottu pois? kuka voi tässä nyt auttaa ihmisiä? Kansalaisjärjestöt lapioilla Euroopan komissio sankkojen kanssa, niinkö? Ei, vaan vahvalla ö, koneistolla, joka löytyy vain armeijalta, ilmasto, ilmavoimilta, maavoimilta. Ja mitä tapahtui sitten, kun nämä tulivat auttamaan vasemmisto täällä parlamentissa ja vasemmisto koko maailmassa vaati armeijan poistumista Haitilta. Nyt koko maa on jätetty oman onnensa nojaan kokonaiseksi vuodeksi. Tämä on poliittisesti aivan järkyttävää ja vastuuta ei ole hyväksytty tästä. Tämän katastrofin omistajuus kuuluu vasemmistolle. Minä todella katson tässä nyt tämänkin parlamentin vasempaan siipeen. Kiitos. Näin siirrymme viimeiseen asiaan. Ilmaisuvapauden rikkominen, seksuaalisen suuntautumiseen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa. Edustaja Takkula. Kiitoksia puhemies. Tähän Haitin tilanteeseen äh, haluan sanoa muutaman sanan. Minusta on erittäin tärkeää nyt huomata kun tätä päivitystä tehdään että koordinaation osalta on ollut puutetta eli tarvitaan parempaa koordinaatiota ja se on näkynyt sillä tavalla että asiat ovat edenneet hitaasti ja on aivan totta aivan niin kuin täällä edustaja deva jo aikaisemmin sanoi että osin myös tätä tilannetta on politisoitu ja se ei ole kenenkään edun mukaista että tilannetta politisoidaan. sinne tarvitaan apua ja perustarpeita ja nopeammalla sykkeellä kuin mitä nyt viimeisen vuoden aikana on tapahtunut. avun pitää mennä perille ja oikeisiin kohteisiin ja voi sanoa että kun tuota ruohonjuuritason työtä tarkastelee niin siellä kyllä hyvin erilaiset avustusjärjestöt ovat toimineet ja voi sanoa että kun euroopankin panosta tuonne katsoo niin voi sanoa että monet kristilliset avustusjärjestöt ovat tehneet erittäin hyvää työtä siellä ruohonjuuritasolla ja näin ollen auttamassa ihmisiä elämään ja tässä suhteessa on myös syytä huomioida tämä nämä ponnistukset ja tukea niitä myös osaltaan mutta tarvitaan myös massiivisempaa koordinoidumpaa euroopan ja tietenkin ykn tason toimintaa tässä haitin kriisissä. Kiitoksia. Nyt Liettuan tilanteeseen. Kollega Van Dalen ensimmäisenä. Voorzitter. Rouva puhemies, Liettua on suvereni jäsenvaltio tai maa. Parlamentti käsittelee uusia lakiehdotuksia koskien seksuaalista suuntautumista perusteella tapahtuvaa syrjintää ja mediakenttää. Me tiedämme, että jo kahteen otteeseen maa presidentti on estänyt uudistusmielisten tekstien hyväksymistä. Keskustelu on lähtenyt liikkeelle, mutta me emme tiedä, miten tämä keskustelu tulee päättymään. Euroopan parlamentti todellakin on käynyt tämän asian kimppuun ja enemmistö on täällä sitä mieltä, että me mukamas tiedämme, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei. Me toimimme ikään kuin moraalisena mittarina. Mutta kun katsotaan tulevaa lainsäädäntöä, mehän emme tiedä, minkälaiselta se näyttää. Ja niin pitkään, kun emme tiedä, mitä tuleman pitää, niin kyse on turhasta sormella osoittelemisesta Liettuan suuntaan ja siksi minä en voi tällaista arroganttia toimintaa missään nimessä suvaita. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Mikola Sic. Kiitoksia rouva puhemies. Oikeus hyväksyä sisäisiä oikeudellisia välineitä kuuluu kansallisille valtioille. Emmekä me voi puuttua tähän suvereeniin oikeuteen. Liettula on tämä oikeus. EUn kontekstissa on välttämätöntä muistuttaa itseämme siitä, että nämä oikeudet kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, eikä Euroopan unionilla ole oikeutta niihin puuttua. Perheiden suojelu, lasten kasvatus, heidän tulevaisuutensa valmistelu, sitä ei pitäisi toteuttaa syrjivällä tavalla. Lapsia täytyy suojella haitallisia vaikutteita vastaan, jotka tulevat ulkopuolelta. Euroopan parlamenttikin äskettäin hyväksyi sen, että tiedon vaihto ja tiedon saanti saattaa joskus vaikuttaa kielteisesti lapsiin. Lapsia täytyy tietynlaisia tietoja vastaan suojella heidän oman kehityksensä edun nimissä. Kiitoksia kollega Landsbergis. Kiitoksia rouva puhemies. Kun katsomme tämä, tätä tekstiä, niin siitä puuttuu keskeisin viesti, mitä minä haluaisin esittää suullisena tarkistuksena tähän. Nimittäin EPn kannanotto ristiriidassa sen suhteen, että jäsenvaltiot voivat toimia suvereenisti ja itsemääräämisoikeutta noudattaen. Euroopan parlamentin toiminta muistuttaa tässä jo epäilyttävää lähestymistapaa. Ja lisäksi todettakoon, että tällaisen päätöslausumatekstin tarkoituksena oli vain ja ainoastaan saada yhden kansallisen parlamentin edustajan näkemys kuuluviin ja muistut, mutta kaikista huolimatta Kaikesta huolimatta tämä teksti viittaa siihen, että useammatkin olisivat tästä asiasta samaa mieltä. Ja kun katsomme otsaketta, niin siinä viitataan absurdiin asiaan, nimittäin ilmaisunvapauden rikkomiseen, mutta mitä rikkomista ei ole tapahtunut. Tässä on kyse yhden henkilön näkemyksestä, ei koko parlamentin, ja tästäpä syystä voidaan sanoa, että tekstiä ei ole toimitettu oikealla tavalla eikä huolellisesti. Tätä ei voida todellakaan pitää laadukkaana tekstinä, siksipä äänestin sitä vastaan. And now our last speaker, Mr. Kiitoksia ja viimeisenä kollega Hanan ja meillä varmaankin kaikilla vatsakurni. Kiitoksia rouva puhemies. Vuosikymmenten ajan EUn jäsenvaltiot ovat hyvän tahtoisesti lähestyneet tasavertaista kohtelua tuomioistuimen edessä mukaan lukien tässä esimerkiksi henkilö, yksityisyyden suoja. Toivottavasti tässä nyt ei mennä taaksepäin tässä asiassa, esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Herra Van Dalen ja herra Landsbergis muistuttivat meille aikaisemmin jo, että tässä on kysymys ehdotuksesta. Tämä ei ole mikään lainsäädäntöpäätöslauselma. Muistatte varmasti, että me kävimme omatkin keskustelumme tästä aiheesta. Me riitelimme kohdasta 28 ja minä olin jo tuolloin tätä vastaan, kun tämä nimi oli silloin vasta osa 27. Minä sanoin jo tuolloin, että ei lakia voida käyttää sen osoittamiseksi, hyväksytäänkö jotain vai ei mutta minä en ole liettualainen lainsäätäjä. Meillä saattaa olla vahvoja näkemyksiä täällä eutanasiasta äh, Hollannissa tai lainsäädännöstä Puolassa, mutta nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka täytyy asianmukaisesti päättää kansallisten välineiden kautta jäsenvaltioissa. Meidän täytyy tunnustaa 27 jäsenvaltion parlamentaarinen suvereenisuuskin. Kiitos. Keskeytän istunnon. Jatkamme kello 15. Kiitän tulkkeja joustosta.